Okay, colleagues, it's three minutes past nine. There's no clock. Kello on kolme yli yhdeksän. Täällä ei ole kelloa, mutta näin minulle kerrottiin. Nyt kello on paljon. Meillä on kolme äänestystä ja me haluamme saada ne tehdyksi. Ei mitään muutoksia. Kohta yksi. Esityslistan hyväksyminen. Ei muutoksia. Kiitos. Minulla ei ole puheenjohtajan ilmoituksia, mikä on hyvä. Joten siirrymme suoraan kohtaan kolme, joka on ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta Euroopan horisontti ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöksistä. Esittelijä on Lola Sanchez, joka ei ole paikalla. Ei, on, on, on Lola. Koska yleensä istut toisessa paikassa. Haluatko sanoa jotain ennen äänestystä? Ei. Okei, okay, lähdemme äänestämään. Lähdemme suoraan äänestämään. Meillä on tässä koko joukko tarkistuksia. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 97 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme 97. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Kaikki ovat äänestäneet. Odotetaan nyt tässä herra Predaa vielä, koska olen kiltti. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty 11.9. Kompromissi 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 100 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme 100. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 10.9. 17 puolesta vastaan. Mitä EPP tekee? Puolet, puolesta. Kuka teille johtaa äänestystä? Hyväksytty koska silloin katson aina sinua, niin ei tarvitse laskea kaikkia. Jos sinä olet puolesta, niin silloin ei tarvitse tarkistaa. 18 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Onko kaikilla äänestyskortti koneessa? Tämä oli tiukka äänestys edellinen ja se hylättiin. 10.11. 101. Puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Ryhmät näyttävät olevan hieman hajallaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty 11.10. Heidi, onko sillä ongelma? No, se hyväksyttiin, oli mikä oli. Jos kaikki nyt laittaisivat korttinsa valmiiksi tuonne koneisiin. 19 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 102. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 103 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan, tarkistetaan 20. Äänestys päättyy. Hylätty 13, 10. 21 puolesta vastaan. Tarkistetaan 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 104 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 104. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 12.11. 22 puolesta 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 24. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 12.11. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 25. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 108 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, 26 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 109 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, 110 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, 111 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, 27 puolesta, vastaan tyhjää, tarkistetaan 27, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 13.11. 112 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan, tyhjää, vastaan tyhjää. Tarkistetaan 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty, koska se meni tasan. 115 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 115. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 116 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 116. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jos muut ryhmät voisivat myös näyttää hieman paremmin esimerkiksi ECR, niin silloin tiedän nopeammin. 117 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 33 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, mutta tarkistetaan. 33 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 120 puolesta, vastaan tyhjää hylättystä, 21 puolesta, vastaan tyhjää hylättystä, 22 puolesta, vastaan tyhjää hylättystä, 23 puolesta, va- vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 34. Äänestys päättyy. Ai, minä en aloittanut ollenkaan. Oi, anteeksi. Äänestys on auki. Ovatko kaikki äänestäneet? Nyt äänestys on päättynyt. 11.11. Hylätty. 34 on hylätty. 125 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 126 puolesta, vasta, tyhjää, hylätty. 127 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. viisi puolesta vastaan. In silent. Me haluamme äänestää hiljaisuudessa mahdollisimman nopeasti. Yes, thank you. Yeah. If, I mean, people, people can propose Ihmiset voivat ehdottaa blokkiäänestyksiä, jos te tiedätte, että sellaisia on. Voimme äänestää myös unblock. Mutta ehdottakaa sitten vain. Missä me olimme? 35 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 35. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. EPPllä on yksi liikaa. Ottakaa yksi kortti pois. Selvä. Hylätty. 129. Äänestämäkä on block. 129. 129-34. Sopiiko? 33. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 36 puolesta vastaan, tyhjä. Tarkistamme 36 äänestys alkaa. 36 äänestys on auki. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 134 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta. Vastaan tarkistamme. 35. äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 136, 7 ja 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan Tarkistamme. 38 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 12.12. 12. 139-140 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Mitä tapahtuu? Jaha, 141 puolesta vastaan. Tarkistamista 41 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 142 ja 143 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Sitten liitteet. 39 puolesta. Vastaan Tarkistamme. 39 äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 40 puolesta vastaan. Tarkistamme. 40 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty, hy, hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan a, tarkistamme 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistamme 46 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.12 12, hylätty. 147 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme 147 puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12.11. Hyväksytty. 148. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 149 puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 150. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan. 43 tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 44 puolesta vastaan. Tyhjää. Äänestys äh, alkaa. Päättyy. Hyväksytty 14.10. 45 puolesta vastaan. Tarkistamme 45. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 145. 153 puolesta. Ää, tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 154 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta. Vastaan. Tarkistamme 155. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 156 puolesta. En halua, quick if we did. en halua puuttua, mutta jos äänestäisimme koneella kaikki äänestykset, niin se syisi nopeammin. It can be quick, but some is, it's messy. Petty is messy, some are clear, some are not. Yeah. Okay. One, where are we? 156 puolesta täytyy tarkistaa. Mikrofoni, puheenjohtaja, mikrofoni. Viisi kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 53. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 54 puolesta vastaan hyväksytty 55 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 56 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 157 puolesta. Tarkistamme 157. Äänestys alkaa. Votes closed. Päättyy. Hylätty. 12, 12. 158 hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 160 puolesta vastaan tarkastamme tämän. Äänestys alkaa. Ja päättyy hylätty. 161 puolesta tarkastamme tämän 161. Äänestys päättyy. Hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 47 puolesta. No tarkastetaan se. Tarkastamme 47. Äänestys päättyy hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastamme 162. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 13.10.163 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 puolesta tarkastamme tämän. Äänestys alkaa. Ja päättyy päättyy. Hyväksytty 12, 11, 1, 6, 5 puolesta. Tarkastamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12, 12 hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kappaleet 51 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 58 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjä. Hy- Tarkastamme tämän viidennen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 62 puolesta. Tarkastamme sen. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 11, 11 siis hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää 71 tarkastamme, äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty 13.10. 72, 72 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty 74 puolesta vastaan, Tyhjä. Tarkastamme tämän 74. äänestys alkaa ja päättyy hylätty. 12, 12, 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastamme tämän kahdeksannen. Äänestys päättyy. Hylätty. 75 puolesta vastaan. Tarkastamme tämän. Äänestys alkaa. Kaikki lienevät äänestäneet. Päättyy. Hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta tarkastamme tämän äänestys alkaa. Kaikki lienevät äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14.10. Sitten 10 Tarkastamme siis 11. Äänestys päättyy. Hylätty. 11, 12, 78 puolesta vastaan. Tarkastamme, tarkastamme sen. Äänestys päättyy. Hylätty. Hetkinen, anteeksi, hy- hyväksytty. 70, anteeksi, 80 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 81 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 82 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 83 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 89 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty Tarkastamme tämän. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 90 ja 91 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjä. Tarkastamme tämän siis. Äänestys päättyy. Hylätty. 12, 12. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta tarkastamme tämän 15. Äänestys alkaa. Anteeksi, anteeksi. 96. Äänestys alkaa. 96. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten numero yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja nyt sitten äänestämme sähköisesti sitten kun tämä, tätä tekstiä on muutettu, äänestämme koko tekstistä nimenhuutoäänestyksellä. Vote is closed. Ja äänestys päättyy. Ä, puolesta 14, 9 tyhjää, yksi vastaan kiitokset Lolalle. Toivon, että nämä tarkistukset sitten pääsevät mukaan. Ja sitten vielä toinenkin pitkä äänestys, siis seuraava. Niin, horisontista molemmat yhtä pitkä kuin edellinenkin. Eli puoli tunnin, puolen tunnin äänestys ja kello on jo puoli kymmenen. Täällä vielä menee puoli tuntia yksi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastetaan seitsemäs. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan. Tarkastamme tämän. Äänestys alkaa. Luulen, että se hyväksyttiin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14.10. 10 puolesta vastaan, siis 10 vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusikymmentäkahdeksan puolesta vastaan tarkastamme tämän äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastamme tämän 11. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 12, 11 hyväksytty. Numero 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 69 puolesta vastaan tarkastamme tämän. Äänestys alkaa. ja päättyy hyväksytty. 70 puolesta vastaan tarkastamme. Tämän äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Numero 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastamme tämän 13. Äänestys alkaa. Siis 13. Äänestys päättyy. hylätty 12, 12, 71 ja 72 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty 14 puolesta vastaan. Tarkastamme tämän äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 15 puolesta vastaan. Tarkastamme tämän äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. Hetkinen, 73 ja 83 yhdessä äänestys alkaa. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 16 puolesta vastaan. Tarkastamme 16. Äänestys alkaa. Ja äänestys siis alkaa 16. Ja päättyy hylätty 10, 11, 84, 85 ja 6 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 17 puolesta tarkastamme tämän puol- äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. 87 ja 8 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Liitteet 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 19 tarkastamme siis tämän äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 94, 98 kaikki yhdessä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 20 puolesta vastaan tarkastamme tämän äänestys alkaa. Kaikki liinevät äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta. Tarkastamme. Kompromissin kolme äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Kompromissi vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 110, 113, kaikki yhdessä Schaffhauserin puolesta vastaan tyhjä hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, 27 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, 116 puolesta vastaan tyhjä hylätty, 117 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, 118 puolesta vastaan tyhjä, hylätty, 28 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty 31 puolesta vastaan. Tarkastamme tämän. Äänestys alkaa. Kaikki ovat kai äänestäneet, joten äänestys päättyy hylätty. 11.10. 32 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastamme tämän äänestys alkaa. Kaikki ovat varmaan äänestäneet hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 35 ja 124. Kaikki ovat samanlaisia puolesta vastaan. Hetkinen, siis 35, 1, 1, 2, 2, 2, 3 ja 1, 2, 4. Kaikki ovat samanlaisia Eivätkö? Aha. Anteeksi. Siis 35 erikseen. Siis 35 puolesta vastaan. Äänestys alkaa 35. Tein virheen. Ja äänestys päättyy. Ainahan poliitikot ovat väärässä. 122, siitä aina 124 puolesta vastaan tyhjä. No ne hyväksyttiin viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta tarkastamme tämän. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tarkastamme tämänkin äänestys alkaa. Ja päättyy hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta tarkastamme tämän äänestys alkaa. Ja päätyy hyväksytty. 40 puolesta vastaan tarkastamme tämän äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1, 3, 4 ja 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 44 puolesta tarkastamme tämän äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 45 puolesta. Tarkastamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 12.12. 12, 140 puolesta. Tarkastamme tämänkin. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 1, 4, 2 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 1, 4, 3 puolesta va- tarkastamme tämän. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjä Kai samalla meni. 145 puolesta vastaan tyhjää tarkastamme tämän 145. Hetkinen, ai te puolatte sitä. Ai anteeksi, 145 siis hyväksyttiin, en siis nähnyt. No 46 puolesta, niin tuo äänestys on jo suljettu 46 puolesta vastaan. Ty- tarkastamme tämän 46. Äänestys päättyy hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjä. Tarkastamme tämän äänestys alkaa. Ja päättyy. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tarkastamme tämän kompromissi 10 äänestys alkaa ja päättyy hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastamme tämän äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 152 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. 152 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13.11. 153 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan 154. Tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 155 puolesta vastaan. Ty- tarkistamme 155. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 156 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 157 puolesta vastaan. Tarkistamme 157. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 158 puolesta. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 159 puolesta. Tarkistetaan. 159 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 162 puolesta 162 tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 51 puolesta. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 163, 164, 165 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 167 puolesta tarkistetaan 167. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 168. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 169 puolesta vastaan. Tarkistetaan 169. Taitaa olla hyväksytty, mutta äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 12.11. 53 puolesta vastaan Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 3 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 11.11. 11. 57 puolesta tarkistetaan. 57 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan. Numero neljä, tarkistamme sen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 12.12. 12. 59 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 5 puolesta. Ah, pahoittelut. piti sanoa hylätty. Selvästi, selvästi hylättyhän se oli. Minun virheeni. Numero 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 6 puolesta tarkistetaan. Numero 6 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja näin muutettu lausunto, nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 14 puolesta, kaksi vastaan, kahdeksan tyhjää. Onnittelut Lola Sanchez kahdesta mietinnöstä. Kiitos tästä. No niin. Ja nyt lyhyempi äänestys. Todella lyhyt itse asiassa. Kohta viisi esityslistalla aiheena Samoan liittyminen kauppasopimukseen, kumppanuussopimukseen. Neljätoista puolesta kaksi vastaan ja kahdeksan tyhjää oli edellinen tulos. Tämä merkitään myös pöytäkirjoihin. Luin kyllä tuloksen. No niin, esityslistan kohta viisi Samoa. Marcellesi on esittelijä, haluaako hän puhua, onko hän paikalla, ei ole paikalla, eli suoraan äänestämään. Niin, nämä ovat identtisiä. Yksi, kaksi, kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lausunto kokonaisuutena nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Hetkonen, hetkonen, äänestys alkaa. Voitteko vielä äänestää uudelleen, koska kone nyt temppuilee? Nyt äänestäkääpäs. Jotakin tapahtui tälle koneelle, eli äänestäkää uudelleen. Painakaa nappia, jos haluatte nyt äänestää. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16 puolesta, 4 vastaan ja 3 tyhjää. Haluatko sanoa jotakin vielä? Hoibuh vihreistä. Thank you very much, Linda. Kiitos, Linda. Kollega, ihan lyhykäisesti. Haluan puhua Floraanin esittelijän nimissä. Hän haluaa vetää nimensä tästä mietinnöstä. Asia hoidetaan ja sitten mietintö menee puheenjohtajan nimellä. Kiitos Maria. Muita asioita ei ole, joten kokous päättyy. Kokoonnumme ensi maanantaina kello 15. Kiitos kaikille ja kiitos myös tulkeille. Ei tämä niin myöhään mennytkään.